Colegas, vamos a proceder a las explicaciones de voto. Tenemos... äänestysselvityksiin. Meillä on 38, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Katsotaan nyt hiukan ehkä kolmisen minuuttia vaan tässä odottaa, jos täältä hiukan nyt poistuu siis saalista ja alkaa näkyä hiukan paremmin penkeille. The people go very... Il part... Ne, jotka täältä poistuvat, pyytäisimme, että toimivat hiljaisesti ja ripeästi, koska meidän pitää siirtyä äänestysselityksen. Joo, on yli 40. Jokainen kollegoista saa minuutin puheaikaa, niin kuin aina, selittääkseen, miksi äänesti tietyllä tavalla sitten herra Peken mietinnöstä joustoväline Ensin herra Silvestri saa puheenvuoron. Herra Silvestris, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Joustavälinen käyttöönotto osoittaa, että Euroopan unionin budjetin täytyy olla jatkuvasti joustavampi. Lisäksi maksumäärärahojen lisääntyminen, maksusitoumusten lisääntyminen joissakin budjetoissa yksi a ja neljä otsakkeessa eivät riitä ole riittäviä rahoittamaan tiettyjä prioriteetteja, jotka parlamentti ja neuvosto on määritellyt. Vuoden kaksituhatta kaksitoista joustovälineen tarkoitus on 30 miljoonaa euroa otsikossa 1a ja 270 miljoonaa euroa otsakkeessa 4 yhteensä yli 239 miljoonaa euroa ja tästä johtuu äänest- syy, miksi äänestämme näin. El señor... Seuraavaksi minuutti Daniel Hannan. Mr. Speaker. Puhemies, mistä hän tulee tällainen ajatus, että jotta tulisi rikkaaksi, niin tukiaiset siinä auttavat? Ei se ole totta yksilöiden kohdalla, eikä se päde muutenkaan. Jos olisi totta, Kreikka ei olisi, se Kreikka olisi nyt kaikkein vaurain maa, eikä olisi vihainen köyhtynyt, eikä olisi saksalaisia valittamassa näistä pelastustoimista, joihin joutuvat ryhtymään Atenassa. Mutta niin kuin olemme nähneet EU-ssa, aivan toisinpäin on totta se, että saa suuria tukia se itse asiassa se heikentää BKT. Syy on siinä, että jäsenvaltion joukossa niin kuin yksilöidenkin kohdalla ihmiset loppujen lopuksi alkavat hoitaa asioitaan tukeutua näihin tukiaisiin. Ihan kuin kansakunnassakin mm, rauharta voidaan rakentaa ja sitä voidaan heikentää ja samat periaatteet koskevat valtioita. Liiallinen puuttuminen EU-tasolla, liialliset menot ovat, ovat olleet ongelman ydin eikä suinkaan ole sen ratkaisu. Sitten herra Balsanin mietinnöstä kollega Fernandes, myös saa puheenvuoron Ashley Fox. arvoisa Kiitoksia puhemies. Tänään hyväksyimme EUn budjetin vuodelle kaksitoista eh, ja lisäisimme menoja kahdella prosentilla. Tämä itse asiassa oli menestys jäsenvaltioille ja veronmaksajille. Yli tämän, eh, ne voittivat tämän parlamentin ja komission. Siksi on vaikea eh, hyväksy, ymmärtää, että komissio halusi neljä prosentin, yli 4 prosentin noston ja parlamentti 5,3 prosentin samanaikaisesti, kun kansallisten parlamenttien täytyy lisätä veroja ja leikata menoja kotona. Eikö tämä ole esimerkki siitä, kuinka kaukana tämä parlamentti ja komissio ovat todellisesta maailmasta. Minun mielestäni 2 prosentin lisäys on liian suuri. Meidän tulisi leikata EUn budjettia ja säästää veronmaksajiemme rahoja. Sen sijaan, että pyydämme lisäyksiä määrärahoihin, komission täytyisi keskittyä siihen, että se käyttää viisaasti ne rahat, jotka se nyt jo saa. Kiitoksia. Sitten George Lyon saa puheenvuoron. Uh, I... Puhemies, minäkin Haluaisin tukea talousarviota, niin kuin se tänään hyväksyttiin. Olen tyytyväinen sopimuksesta, joka löytyy neuvoston ja parlamentin kesken ensi vuoden talousarviosta. Se heijastelee tiukkaa budjettipäätöksiä, joihin on ryhdytty kansallisellakin tasolla kautta EUn. EUlla e on vastuu jakaa taakkaa talouskriisissä ja osallistua yhteisponnisteluun, että saadaan budjettikuria ja säästöjä aikaan ja va- käyttää varoja vastuullisesti. Tästä syystä minä tuen kahden prosentin lisäystä josta tämä päätettiin, se on todellakin paljon alle alkuperäisen budjettiehdotuksen oli 5 prosenttia. Tätä komissio ehdotti samoin parlamentti pyrki 5 prosenttiin. Tämä oli aivan oikea päätös. Olen tyytyväinen kollegojen tuesta parlamentissa ja olen iloinen ja haluan onnitella neuvottelijoitamme viime viikon sopimuksesta. Tämä on hyvä päätös ja heijastelee hyvin parlamentin kantaa. Sitten puheenvuoron saa herra Peter Jaar. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin voidaan sanoa, että Euroopan parlamentti on ähm, tehnyt oikeutta vastuilleen me olemme hyväksyneet budjetin oikeassa aikataulussa, se on hyvä uutinen. Huono uutinen, joka harmitti minuakin suuresti, on se, että jäsenvaltiot jatkuvasti antavat Euroopan parlamentille uusia tehtäviä, siirtävät sille uusia tehtäviä, mutta sitten kun on kyse rahoituksesta, niin riittäviä määrärahoja ei anneta. Tämän pitää olla meidän tulevaisuuden tehtävämme. Meidän täytyy saada aikaan jonkinlainen oikeudenmukainen sopimus. Jos Euroopan parlamentti saa lisätehtäviä, niin se tarkoittaa myös lisää määrärahoja. Ja siksi äänestin tyhjää tässä kohdin, mutta Euroopan parlamentti on tässä ottanut vastuunsa. Se on oikeassa aikataulussa hyväksynyt budjetin. Jora. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron herra Silvestris. Kiitos puhemies. 15 eh, tunnin rakentavan eh, keskustelun jälkeen eh, maksumäärä on hyväksytty 129 miljoonaan euroon, joka vastaa ja maksusitoumukset ovat 147,2 miljardia euroa, joka no, on yli neuvoston ehdotuksen. Ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden valtuuskunnilla oli ongelmia kansallisissa budjeteissa, parlamentin lähestymistapa keskittyi erityisesti sitoumuksiin, mitä tulee kilpailuun ja ulkosuhteisiin. Siksipä tuen tätä vuoden 2012 budjettia, joka ottaa huomioon vaikean taloustilanteen, eh, mutta se on kuitenkin antanut tilaa kilpailupolitiikalle ja mahdollistanut järkevät investoinnit, jotta Eurooppa voisi tulevaisuudessa elpyä eh, on ensimmäistä kertaa päästy yhteisymmärrykseen uuden eh, menettelyn jälkeen oikeassa aikataulussa. Kiitoksia. Kiitoksia vuorossa. Herra Ramon Tremosan mietintö, kollega Sergio Gutierrez. Kiitoksia puhemies vuodesta 2010 jälkeen erityisesti euroalueella on ollut uskomaton kriisivalla koskien valtion velkoja, ja tämä osoittaa, minkä, miten heikkoja Euroopan välineet ovat, kun taistellaan keinottelua vastaan niin kutsutulla markkinoilla. Yksi välineistä, joka käytössämme on euroalueella, on EKP, Euroopan keskuspankki, jonka poliittinen tarkoitus hoitaa tämä velkakriisi mielestäni on ollut aivan riittämätöntä sen toiminta. Ensinnäkin mitä tulee kasvuun, on vähen, alennettu korkoja, niin jos olisi vähennetty korkoja niin kuin muut keskuspankit, ja näin voitaisiin kannustaa kasvua ja kulutusta. Ja toiseksi, jos olisi puuttunut se, se johdannaismarkkinoihin niin ne ottaisi, ottaisi käyttöön kaikki voimavaransa, jotta taisteltaisiin keinottelua vastaan ja puolustettaisiin meidän yhteistä valuuttaamme. Ja se olisi tällainen viimeinen lainanantaja Tämä kaikki selittää, miksi äänestimme tällä tavalla tästä mietinnöstä ja selittää myös, mitä, mitä vaadimme tulevaisuudessa EKPltä ja sen toiminnalta. Kiitoksia puhemies. Tiene la palabra, Rova Elena Bacescu. Am votat pentru acest raport deoarece trebuie menținută stabilitatea pieței. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska rahoitusmarkkinoiden vakauden vakaus pitää saada aikaan. Eurooppa tarvitsee sopivia puitteita talouspolitiikalle, jotta rajoittaa, julkisen sektorin velkoja voidaan rajoittaa. Olen tyytyväinen tästä aktiivisesta asennoitumisesta EKPssä koko tämän kriisin ajan, mutta on kuitenkin tärkeää, että arviointimetodit tehdään julkisiksi. Samanaikaisesti täytyisi toimia niin, että Euroopan keskuspankki voisi paremmin tiedottaa koskien sen valuuttavarannoista. Minä puollan sitä, että palautetaan mm, vakavarausvalvontaa pankki- ja finanssisektorille, mutta pitää ottaa huomioon erot, joita on olemassa jäsenvaltioiden kesken euroalueella ja niiden välillä, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Me tarvitsemme rakentavaa tasapainoista toimintaa EKPssä koskien kaikkia EU-jäsenvaltioita. Euroopan keskuspankin pitää käyttää vastuullisella tavalla välineitä, joita sillä käytössään on mukaan lukien rahan painaminen. Gracias, señora Bacescu. Kiitos, rouva Bacescu. Sitten jälleen kerran herra Silvestris. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Tämä äh, mietintö, joka meille esitettiin tänään BKTsta, äh, EKPstä, kattaa erittäin tärkeitä tietoja. Vuonna 2010 ähm, sen, äh, sen budjetti oli 1334 ja tämä vaikuttaa sekä uudelleen rahoitukseen että euroalueella että dollareissa. Ja vuonna 2010 ei ole myyty kultaa. 31. joulukuuta päätettiin 1600 miljoonaa euroa siirtää rahastoon. BKT on siis päättänyt vuoden 2010 170 miljoonalla eurolla, joka on jaettu kansallisille keskuspankeille. Tämä rahasto, jonka tarkoituksena on kattaa mm, vaihtoriskit ja tätä tarkastellaan vuosittain. Öö, Ja lisäksi äh, rahoituspolitiikka ähm, obligaatioiden osto-ohjelman puitteissa ja mm, markkinaohjelman puitteissa. Kiitoksia. Herra Silvetis, te käytte kaksinkertaisen ajan, mutta kuitenkin seuraavana kerralla en anna teille puheenvuoron, en voi korvata tilannetta. Seuraava mietintö, josta herra Görens halusi nimensä pois, koska rahoitusvälintä kehitysyhteistyöpolitiikassa ja lisätoimet banaanialalla. Hans-Peter Mayer, ensimmäinen puhuja. Herr Präsident, ich habe gegen... Puhemies, minä äänestin banaanialan toimien muuttamista vastaan, koska tässä päätöksessä Lissabonin sopimusta ei oteta millään tavalla huomioon. Tämän mietintöluonnoksen kautta neuvosto voi tehdä kymmenen tärkeän AKP-maan kohdalla tärkeitä kehityspoliittisia päätöksiä aivan yksin. Ei ole minkäännäköistä oikeudellista perustaa sille, miksi Euroopan parlamentti ei pääsisi mukaan yhteispäätösmenettelyyn esittelijänä. Nyt toimitaan äh, delegoitujen säädösten kautta. Päinvastoin Euroopan parlamentin tulisi pitää kiinni valtaoikeuksistaan ja todella olla mukana päättämässä siitä, äh, miten ja mihin verorahoja kehityspolitiikan alallakin käytetään. Vuoden 2013 jälkeistä kautta äh, silmällä pitäen neuvosto on luvannut mahdollisesti ottaa huomioon Euroopan parlamentin valtaoikeudet. Meidän ei tulisi niistä vapaaehtoisesti luopua. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Michael Cashman. President. Uh- Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentin puolueen puolesta sanon, että me äänestimme tämän mietinnön puolesta, koska meillä ei ollut minkäänlaisia takeita muista rahoituskeinoista ja rahoituksesta emme voi taistella toimielinten välisiä kiistojamme maailman köyhimpien kustannuksella. Tämä on kompromissi, josta parlamentti on sopinut osana sovitteluryhmää ja meidän pitää, meidät pitää nähdä luotettavina kumppaneina mutta jos ei hyväksytä näitä ohje- ohjeistoimia tässä, voidaan ehkä menettää tämä julkilausuma, joka liittyy tähän pakettiin, ja jossa tämä parannettu asema parlamentilla mukaan lukien delegoidut, delegoidut säädökset, kun jatkossa käytetään näitä rahoitusvälineitä. Lopuksi me pahoittelemista seikkaa, että neuvosto ei halunnut joustaa enempää, ja tämä sopimus ei luo sitten mitään ennakkotapausta tuleville neuvotteluille, kun neuvotellaan näistä välineistä, ja delegoituja säädöksiä pitää ottaa näihin mukaan. Kiitoksia. Eh, Herra Silvestres, haluatteko te puhua puoli minuuttia? Dieci sekundi. Il parlamento... Kymmenen sekuntia. Parlamentin eh, on valmis hyväksymään tämän kompromissipaketin, eh, mutta johtuen neuvoston jäykkyydestä ei ollut mahdollista lisä, parantaa tämän välineen tekstiä, erityisesti mitä tulee parlamentin rooliin strategisissa toimissa. Eh, ja siksi eh, tasa-arvo kahden eh, lainsäädännön välillä on tarpeen. 20 sekuntia siis. Senior Scholz. Scholzin mietintöön rahoitusväline teollisuuden maiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Herra Silvestris, jälleen teidän vuoronne. Tämä uudistus, eh, joka liittyy rahoitusvälineisiin, on nostanut esiin monivuotiset ohjelmat kehitysmaiden kanssa. Tätä varten tarvittiin sovittelumenettely ja kolmikantan neuvottelut, jotka edettivät neljä kompromissia. Mitä tulee teollisuusmaihin, muutos, sen tarkoitus oli laajentaa maantieteellistä kattavuutta, koska on nousevia maita, jotka ovat vielä perinteisen kehitysavun alaisena tarkoitus oli antaa määrärahoja, jotka koskivat tiettyä aluetta. Mitä tulee, nämä määrärahat eivät voi olla kuin indikatiivisia ja tämä täytyy olla olemassa olevien menettelyjen mukaista. Kiitoksia. Sitten vuorossa Gallo, Biller mietintö demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline. Ensimmäisen puheenvuoron saa herra Nikolasik. Grazie. štát. Kiitos puhemies. Ihmisoikeudet ja demokratia ovat niitä perusoikeuksia, joihin Euroopan unioni perustuu. Ne on ankkuroitu sopimuksiimme ja perusoikeuskirja niitä entisestään vahvisti. Me tuemme äh, jakamattomia ihmisoikeuksia – ja luonnollisesti suojelemme niitä myös suhteissamme kolmansiin maihin. Oike- uudet oikeudelliset puitteet tälle rahoitusvälineelle antavat mahdollisuuden lisätä demokratiaa ja läpinäkyvyyttä maailmanlaajuisessa yhteisössä. Meidän tulisi pohtia sitä, että Euroopan parlamentti puolustaa demokraattista oikeutustaan ja on kansanedustuslaitos. Ja siksi parlamentin valtaoikeudet ovat hyvin tärkeä kysymys. Kiitos. Gracias, kollegat. Kiitoksia. Sitten puheenvuoron saa herra Silvestres arvoisa Kiitoksia puhemies. Tämä teksti, josta me äänestimme, luo välineen demokratian ja ihmisoikeuksien edistämistä varten, joka edistää kehitystä ja demokratian vakautumista, oikeusvaltion periaatteen vakautumista ja perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien noudattamista. Ja jotta tämä apu olisi johdonmukaista, komissio vaatii läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja näiden valtioiden välillä tällä tavoin laajennetaan ihmisoikeuksien noudattamista näissä maissa, joissa ihmisoikeuksia ovat eniten vaarassa. Ja parlamentti on aina vaatinut, että otetaan nollatoleranssi kaikenlaisten oikeuksien rikkomisten kohtaan. Ja tämän tulisi olla oikeudellisesti sitovan. Tällä tavoin perusoikeuksista tulee todellisia oikeuksia. Tämänpäiväinen äänestys on esimerkki ja vahva merkki myöskin oikeusperustasta. Kiitoksia sitten kollega Hänen. Puhemies on vaikea hiukan huvittua siitä tavasta, millä ne täällä, jotka kovimmin tuomitsevat kolonialismin ja imperialismin, nyt ovat kyllä varsin tyytyväisiä allekirjoittavat juuri tämän ideologian silloin, kun kyse on EUsta, joka vie eteenpäin asioita asioitaan ja on kyse sitten syrjimättömyydestä, e, ehkäisyvälinen saannista tai, tai monikansallista yrityksistä ja niin edelleen. Vain kaksi kysymystä. Kun ajatellaan, mitä Euroopassa tapahtuu, luuletteko todellakin meillä on varaa tällaiseen? Ja toiseksi, jos katsotte asiaa mm, näistä, näistä maista käsin, silloin kun he katsovat tätä supistuvaa niin miksi heidän pitäisi ottaa meiltä neuvoja missään asiassa oikeastaan? Kiitoksia. Sitten Gay Mitchellin, Gay Mitchellin mietintö kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä. Herra Silvestris. Niin, puhemies. Tämän eh, Euroopan unionin kehitysyhteistyön päätavoite on köyhyyden poistaminen kumppanimaissa ja kestävän kehityksen tukeminen. Mitä tulee myöskin vuosituhannen tavoitteiden saavuttamiseen, demokratian edistäminen, hyvä hallintotapa ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. Eh, mitä tulee kehitysyhteistyön rahoitusvälineeseen, se äh, sisältää AKT-maat, äh, sokeripöytäkirjan, Etelä-Afrikan ja 47 maata äh, Aasiassa, Lähi-idässä ja Latinalaisessa Amerikassa. Ja vuosituhannen tavoitteiden saavuttaminen on pääperiaate. Tarkoituksena on puolittaa absoluuttinen köyhyys, eli niiden ihmisten määrä, jotka elävät alle dollarilla päivässä vuoteen 2015 mennessä. Kolmas osa Italian kehitysavasta on Euroopan komission hallinnoimaa Brysselissä ja siksipä tuen täysin tätä välinettä. Kiitoksia. Sitten Brian Simpsonin mietintö, maanteiden tavarakuljetusten tilastot. Jälleen kerran puheenvuoron saa herra Silvestris. Puhemies, minä paljon puhun tästä äh, asiasta, mutta vain äh, yhden kerran, en kaksi kertaa, kuten tuossa äh, luki. Maatiede- ja tavarakuljetusten tilastot pitää määritellä uusia ehtoja. Nämä ovat ne tavoitteet artiklan 290 mukaisesta SEUT-sopimuksessa. Nämä ovat erittäin tärkeitä tavoitteita, joita tässä täytyy korostaa. Lisäksi täytyy varmistaa, että delegoidut säädökset eivät luo lisää rahoitus osa puolille ja liikenne- ja valiokunnan täytyy hyväksyä tarkistuksia ja rajoittaa komissiolle annettavia delegoituja oikeuksia. Nämä ehdotukset ovat hyvä pohja eh, lisäneuvotteluille neuvoston ja komission kanssa. Kiitoksia. Sitten vuorossa rasvapodan suositus. Tämä liittyy Kroatian, Kroatian liittymissopimukseen. Ensimmäisenä edustaja Basescu. am votat în Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska Kroatian allekirjoittaminen liittymissopimukseen on historiallinen hetki. Minä toivoisin, että vakautta saataisiin aikaan Balkanin alueella. Eurooppalaisen integraation mahdollisuus tulee nyt todelliseksi ja ponnistelut, joihin on ryhdytty, saavat palkkionsa muuttaa Tämä ei ole suinkaan prosessin loppuvaihe. Uudistusten täytyy jatkua erityisesti oikeuden alalla korruptiovastaisessa taistelussa. Samoin pitää yksityistää telakkoja, niin kuin komissio on pyytänyt. Tämän lisäksi pitää arvioida objektiivisesti Kroatian no, rekisteröimät ohjelmat, varsinkin koska Romania ja Bulgaria ovat säilyttäneet valvontamekanismit voimassa. Sitten pitää myös kertoa suurelle yleisölle siitä, että ratifiointiprosessi Jotta ratifiointiprosessi onnistuisi, Kroatian liittyminen on hyvä tilaisuus alkaa uudestaan kampanja kaikissa jäsenvaltioissa, joissa muistetaan, minkälaisia etuja EU-jäsenyyteen liittyy. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Silvestris. Niin, puhemies, 20 vuotta äh, itsenäisyysjulistuksen jälkeen ja 8 vuotta jäsenyyshakemuksen jälkeen Kroatia on nyt saavuttanut historiallisen vaiheen integraatioprosessissa ja me näimme sen tänään myöskin siitä innostuksesta, jolla tämä parlamentti äh, tervehti Kroatian parlamentin edustajaa ja nyt on myönteisellä tavalla päätetty äh, liittymisneuvottelut ja tähän päättyy melkein kuusi vuotta sitoumuksia ja valmisteluja, joilla tavoin on hyvin hyvin paljon muutettu eh, Kroatian sosiopoliittista, taloudellista ja kulttuurillista maisemaa. Eh, tällä tavoin tuetaan sitä, että rohkaistaan eh, kroatialaisia osallistumaan kansanäänestykseen liittymisestä. Kroatialaisten täytyy jatkaa ponnistelujaan ja erityisesti mitä tulee naapurisuhteisiin, rajoihin, pakolaisiin ja muuhun. Kiitoksia. Vuorossa edustaja Klaih. Kiitos puhemies. Minä halusin äänestää periaatteellisesti siitä, voiko Kroatia tulla EUn jäseneksi vai ei. Minä äänestin siis puolesta, periaatteessa kyllä, mutta Kroatia on eurooppalainen maa, tai sama ei voi väittää kaikista hakijavaltioista, ja kyllähän Kroatialla täytyy voida olla paikkansa Euroopan unionissa. Toisaalta on niin, että on vielä koko joukko ongelmia maassa. Ajattelen ennen kaikkea korruptiota, ja nämä ongelmat tulisi ratkaista – lopullisesti ennen kuin maasta todella voi tulla Euroopan unionin jäsenvaltio. Eli vasta kun se todella täyttää kaikki ehdot, Kööpenhaminan kriteerit täydellisesti, se voi tulla unionin jäsenvaltioksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Svobodan toinen mietintö. Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi. Anders Schwab ensimmäisenä. Kiitos puhemies kollegat ja minä, mitä tulee Kroatian jäsenyyteen EU-ssa, äänestimme tyhjää. Kuitenkin tuki jäsenelle 28 jäsenelle EU:ssa on varsin laaja ja tästä olemme tyytyväisiä. Olemme voineet nähdä, että Euroopan unioni on edelleen voimakas yhteisö joka kiinnostaa. Ja Kroatian hakemus on kyllä syynätty hyvin tarkkaan ja se on täyttänyt kriteerit, mutta kuitenkin monet kansalaiset ovat sitä mieltä, että meidän tulisi vihdoinkin keskittyä siihen, että Euroopan unionin lainsäädännön täytäntöön panosta huolehditaan ja katsotaan, mitä Euroopan unionissa todella tarvitaan. Monet jäsenvaltiot eivät vaatimuksia ja ehtoja täytä tänä päivänä itsekään mutta silti voimme nähdä, että Kroatiakin tulee toteuttamaan tiettyjä muutoksia ennen jäsenyyttään ja toivomme, että ensimmäinen 7.2012 siitä voi sitten tulla unionin varsinainen jäsen, täysjäsen. Siksi me Baden-Württembergiläiset äänestimme vastaan, mutta odotamme, että Kroatia ylittää nämä viimeiset jäljellä olevat esteet vielä ennen jäsenyyden toteutumista. Kiitos. Senior presidente, Chorvátsko dlho prejavuje odhodlané úsilie stať sa... Kiitoksia puhemies. Kroatia on jo vuosien ajan pyrkinyt EU-jäsenyyteen esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistaminen on toteutunut ja samoin korruptiota on kitketty. Kroatia on päässyt varsin pitkällekin. Se on myös ottanut voimaan oman lainsäädäntönsä yhteisön säännöstön ja toteuttanut koko joukon vaadittuja uudistuksia. Uudistusten täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeää erityisesti ajatellen oikeusvaltiota, ja tämä on tehtävä, jota vielä tulee hoitaa. Meillä on yhteiset arvot, arvot kaikkialla Euroopan unionissa ja siksi olen hyvin tyytyväinen siihen, että myös Kroatia otetaan neuvosylin vastaan ja olen tyytyväinen siihen, että heinäkuussa 2013 se voi tulla sitten jäseneksi. Kiitos. Kiitoksia vuorossa. Edustaja Repo

asettautui kuitenkin ehdokkaaksi tällaiseksi antikorttisessa puolueessa, joka pyrkii lopettamaan tällaisen nepotistisen lain järjestelmän. Hän on kirjoittanut monia kirjoja tällaista tapahtumista, ei tietenkään tunne, minkä syitä, miksi hänet pidätettiin, mutta tämä tuntuu epäilyttävältä. Ja tämä on signaali kaikille joilla on oma etu Zagrebin kysymyksessä. Kun vierailin tänä vuonna aikaisemmin Kroatiassa, minua, minut teki surulliseksi se, kuinka monet isämiel, isämaallisista ihmistä tuli minun luokseni ja sanoivat, että he näkivät EU-jäsenyyden korruption vastaisena toimena. Ja oli sydäntä särkevää ajatella, että silloinhan saadaan vielä suuremmat summat peliin tähän korruption EUn kautta Tämä on nyt oikeusprosessi, mutta kansallinen parlamentti, joka on juuri valittu siellä, sieltähän on tultu tarkkailijoita tänne parlamenttiin ennen seuraavan vaalit. Tietysti jonkin verran kansainvälistä seurantaa tarvittaisiin, koska tämä näyttää alun perin päältä päältä katsotaan tällaiselta, tällaiselta poliittiselta pidätykseltä. Rakkain mietintö koskien koskemattomuuskysymystä. Herra Donskis. Thank you, Mr. President. Uh... Kiitoksia, puhemies. Olin hyvin samaa mieltä ryhmäni kanssa ja äänestin, äh, eri mieltä ryhmäni kanssa ja äänestin äh, ryhmäni kantaa vastaan, ottaen huomioon mitä uuspa Koskille tapahtui. Mielestäni tässä on rikottu kovasti oikeuksia ja vain yhtä osapuolta on luotettu. Liettua on kritisoitu siitä, että on poliittisia tuomioita. Tämä on yksipuolista ja vääristynyt, Liettua on demokratia ja oikeusvaltioperiaate on siellä voimassa. Jos väitetään toisin ja että sanotaan, että Liettua on jossain mukana, joka on samanlainen kuin Timosenkin tapaus Ukrainassa, on absurdia en ymmärrä, miksi tässä ei puolustettu henkilön kunniaa, miksi me voi välittää viestiä. En, minusta on vaikea välittää viestiä maalleni, että siellä ei noudateta äm, oikeusvaltioperiaatetta. Tämä olisi todella hävytöntä. Seuraavaksi Rova Peresin mietintö eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjaksosta ensimmäisenä De la Puhemies, kriisi ei ole pelkästään uhka, vaan todellisuus, joka saattaa muuttaa eh, poliittisen ja sosiaalisen kentän. Siksi tarvitaan eh, voimakkaita vastauksia. 2020-strategian menestys riippuu unionin sitoumuksesta, niin jäsenvaltioiden täytyy siis ajatella rahoituspolitiikkaa ja finanssipolitiikkaa yhteisenä etuna. Vain tällä tavoin pääsemme pidemmälle. Ja siksi tarvitaan enemmän koordinointia, täytyy hyväksyä budjettimenettelyjä ja torjua veronkiertoa ja veropetosta. Ja siksi sisämarkkinoiden parantaminen on tärkeä elementti paketti, jolla voidaan lisätä kilpailukykyä ja talouskasvua. Kuitenkin on tarpeen se, että Euroopan 2020-strategialla on laajempi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ulottuvuus. Vain jos paikallisviranomaiset otetaan mukaan ohjelmien täytäntöönpanoon, voidaan varmistaa se, että tavoitteet saavutetaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja votat acestui Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska EUn täytyy toimia makrotalous- ja epätasa-arvoisuuksia vastaan, epätasapainotekijöitä vastaan ja toimia symmetrisesti. Tarvitaan läheisempää talouspolitiikan koordinointia, varsinkin kun edessä on taantuma. Mutta tässä tarvitsemme vastuullisuutta, rohkeutta hallituksiltamme, myös Euroopan johdolta, jotta voidaan toteuttaa säästötoimia, jotka ovat välttämättömiä. Meidän pitää korjata erot, joita löytyy inflaatiossa, kilpailukyvyssä minä haluaisin täsmentää, että ilman rakenteellisia tuloksellisia toimia Eurooppa, mm, Euroopan kasvu tulee olemaan vain 1,5 prosenttia vuoteen 2020 saakka. Samanaikaisesti kansalliset talousarviot eivät saa vaarantaa kaikkien, koko unionin rahoitusvakautta. Ja on selvää, että EUn budjettiin ja kansallisia talousarvioita pitää harmonisoida. Euro Plus-sopimus, johon omanikin, oma maanikin liittyy, tulee vaikuttamaan niin, että koordinoidaan paremmin talouspolitiikkoja. Kiitos. Gracias, eh, Kiitoksia, Robacescu. Sitten herra Silvestris. Kiitoksia puhemies. Yksi talouskriisin vaikutus on epätasa-arvon lisääntyminen ja epätasa-arvo on myös kilpailukyvyys. Ja tämä ohjelma eh, näkyy siinä, että Euroopan täytyy nyt eh, pystyä symmetrisellä tavalla torjumaan makrotaloudellisia eh, epätasapainoja, joka ottaa torjuu sekä liiallisia ylijäämiä että liiallisia alijäämiä ja on paremmin valvottava budjettia virheet, joita on tehnyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, talous- ja rahaunionin toiminnassa ovat osoittaneet, että on tarpeen saada aikaan tehokkaampaa taloushallintoa Euroopan unionissa. Sen täytyisi perustaa eh, siihen, että paremmin noudatetaan yhteisiä sääntöjä ja valvotaan paremmin kansallista eh, talouspolitiikkaa unionin tasolta. Kiitoksia. Puheenvuoron saa herra Murphy. Eh, Kiitos puhemies kapitalismin kriisi on pahin sitten 30-luvun ja tällä hetkellä vastaus, hallitusten vastaus on yksi, se on vyön kiristys, säästäminen. Kuitenkin suurin osa Euroopan unionin kansalaisista ei hyväksy tätä ratkaisua. Ihmiset tietävät, että rikkaat rikastuvat ja Euroopan taloudet ähm, joutuvat varsinaiseen noidan kehään tämä niin kutsuttu Euroopan talouspoliittinen ohjausjakso on yksi tapa vähentää demokraattista tilivelvollisuutta. Italiassa, Kreikassa käytetään jo tällaista kolonialistista taktiikkaa. Komissio päättää, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Irlannissa Irlannin parlamentissa käydään ensi viikolla keskustelua budjetista ja säästöt tulevat olemaan hyvin kovat, mutta me tiedämme jo, että ennen kuin tästä edessä Irlannissa keskustellaan, Saksan liittopäivät keskustelee Irlannin asioista. Tämä on todella järkyttävää. Sitten päätöslauselma sisämarkkinafoorumista. Ensimmäisenä puhujana herra Lajon. Que no ha creído oportuno seguir para dar su explicación, señor Silvestris. No, sitten herra Silvestris. Niin, puhemies. Tämä ensimmäinen sisämarkkinafoorumi on tuonut yhteen kansalaisia, yrittäjiä, ammattiyhdistyksiä keskustelemaan sisämarkkinoiden tilasta. Komissio on nostanut asiakirjassa nesteen 20 estettä, jotka kansalaiset ja yritykset kohtaavat yleisimmin ja tämä osoittaa ongelmat, että sisämarkkinoilla on 20 vuotta niiden syntymisen jälkeen. Sitten oli temaattisia seminaareja, niistä kannattaa mainita se, joka koski ammattipätevyyksien tunnistamista ja perussosiaaliturvaa sekä myöskin esteet, jotka liittyvät lainsäädäntöön julkisissa hankinnoissa johtopäätöksenä pystyttiin keskustelemaan ongelmista, jotka vieläkin estävät unionin yhtä suurimmista tavoitteista. Kuitenkin on saatu aikaan

Panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Kaikkia niitä toimia on vahvistettava, joiden kautta pyritään torjumaan aitsia ja hiviä, näin paitsi jäsenvaltioiden tasolla myös Euroopan unionin tasolla päätöslauselmaesitykset ja ehdotukset, joista olemme keskustelleet, AIDS, HIV, ongelman torjumiseksi todella ansaitsevat tukemme ja tulisi täytäntöön panna valitettavasti niin kuin tavallista, kun kyse on terveysasioista. Ehdotukset, joita parlamentti tekee, sisältävät myös abortin äh, ajamisen ja siksi äänestin vastaan. Kiitos, Michael Cashman. I welcome, uh, this excellent... Kiitos puhemies, toivotan tervetulleeksi tämän erinomaisen Ähm, mietinnön äh, Labour-puoli äänesti puolesta ja on todeta, että meillä on holistinen lähestymistapa ja haluaisin korostaa sitä, että naisten seksuaalinen terveys ja ähm, lisääntymisterveys on tärkeä. Täytyy olla pääsy äh, ehkäisykeinoihin, myös hätäehkäisykeinoon ja turvalliseen ja oikea, äh, lailliseen aborttiin silloin, kun se on tarpeen. Koulutus ohjelmiin painottaminen on tervetullutta. Meidän täytyy myös tunnustaa ne valtavat edistysaskeleet, joita on tehty. Siksi, kuten sanoin keskustelun aluksi, meidän on vedottava komission, jotta se vapauttaisi rahat globaalirahastosta HIVille ja AIDSille. Toisin kuin edellinen puhuin, haluan sanoa, että universaalien ihmisoikeuksien puolustaminen ja on, ei ole mitään kolonialismia, vaan se on kaikkien sivilisoituneiden yhteiskuntien tavoite. Kiitoksia kollega Silvestris. Si, presidente, accolgo... Niin, puhemies. Kannatan tätä päätöslauselmaluonnosta, jonka tavoitteena on saavuttaa yksi vuosituhannen tavoitteista vuoteen 2015 mennettä. Kuten tilastot osoittivat, suurin osa eh, tartunnoista koskee nuoria ja naisia. YK tutkimus osoitti, että tiedotuskampanja HIVistä oli erittäin voimakasta 80-luvulla, mutta kiinnostus tätä sairausta kohtaan on hävinnyt aivan kuin vaaraa ei enää olisi. Siksi nuoret tietävät yhä vähemmän riskeistä, jotka liittyvät tartuntaan. Hyvin harvat tietävät, että HIV, henkilöllä ole hiviä, ei välttämättä ole aitsia, vai miten, tai miten aids leviää Siksi olen iloinen siitä, että tässä mietinnössä nostetaan esiin kysymys, joka on erittäin tärkeä. Täytyy lisätä tietoisuutta ja yrittää löytää maailmanlaajuinen ratkaisu tähän ongelmaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Paul Murphy. 33 miljoonaa ihmistä kärsii tällä hetkellä AIDSista. 2,5 miljoonaa saa tartunnan joka vuosi, yli 2 miljoonaa kuolee vuosittain AIDSiin. Irlantilaisen lisäistön mukaan AIDS tulee suurin kuoleman aiheuttaja tällä vuosisadalla. Nämä sokeravat luvut osoittavat, että on todellista vastinetta reaktiota tähän sairauteen. Ja ikävä kylläkin joissain mielessä menemme kyllä väärään suuntaan. Kansainvälinen rahoitus AIDS-ohjelmiin entisissä siirtomaissa on laskenut 10 prosentilla vuodesta 2010 ja jopa Euroopassakin osana näitä suuria leikkauksia julkisella sektorilla, julkisissa palveluissa on otettu käyttöön kustannusten vähentyksen, mitä tulee äh, virus, antiviruslääkintään. Sopimusta on, äh, tärkeää tutkimusta on tehty ja edustuskelta on saatu aikaan, että lisättäisiin äh, lääkkeiden saantia, generisiä lääkkeitä, mutta vieläkään ei ole tarpeeksi tehty. Patentit, patentit suojelevat lääketeollisuutta ja ne, jotka tarvitsevat lääkkeitä, eivät saa niitä käsinsä. Sen takia lääketeollisuus pitää kansallistaa ja toimitaan demokraattisesti ihmisten edun mukaiseksi. Tähän pitää liittää myös kansainvälisesti koordinoitua patenttivapaata tutkimusta, että saataisiin aikaan ohjelmia ja parannettaisiin tilannetta lääkkeiden saannissa. Kiitoksia ja lopuksi Philip Kleis. Kiitos puhemies. Minä äänestin HIV-AIDS-ehdotusta vastaan. Ei siksi, että minä jotenkin vastustaisin sitä, että HIV- tai AIDS-tartunnan saaneet saisivat parhaan mahdollisen hoidon. En minä tätä tietenkään vastusta, enkä myöskään lääkkeiden kehittelyä. Mutta minä vastustan sitä, että tänne hiipii yhä enemmän aiheita, jotka eivät liity itse asiaan. Esimerkiksi kohdassa 22 vedotaan turvallisen laillisen abortin puolesta. Eihän tämä kuulu tähän tekstiin mitenkään. Euroopan unionin ei kuulu puuttua tällaisiin asioihin. Ne kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan ja jos jäsenvaltiot eivät laillista aborttia halua hyväksyä, niin äh, niiden ei näin tarvitse toimia. Samoin tämä esimerkiksi tartunnan saaneiden yksityisyyden suojeleminen, mutta entäpä sitten niiden ihmisten suojeleminen, jotka ovat tekemisissä sairastuneiden tai tartunnan saaneiden kanssa? Entäpä vaikkapa lääkärit tai sairaanhoitajat tai hammaslääkärit, jotka eivät edes saa tietoa siitä, että hoitavat tällaisia potilaita, joilla tämä tartunta on? Myös yhteiskunta on suojeltava. Kiitos. Kiitoksia, herra Tämä puheenvuoro oli viimeinen äänestysselitys ja kiitän kaikkia, jotka puhuivat ja aivan erityisesti niitä, jotka käyttivät puheaikansa asiallisella tavalla. Enkä, ja oikeastaan en joutunut puuttumaan ollenkaan teidän puheenvuoroaikoihinne, pyytte ajoista kiinni. Kaksi yhteistä kantaa ensimmäisessä käsittelyssä, samoin perustellut jotka on hyväksytty yhdessä komission esitysten kanssa. Nämä löytyvät pöytäkirjoista ja parlamentti on nyt kolme kuukautta aikaa ottaa kantaa ja tämä aika alkaa nyt ja, tai huomisesta toinen.